Otwieram posiedzenie. Witam wszystkich. Avaan istunnon. Hyvää huomenta, arvoisat naiset ja herrat. Toivotan tervetulleeksi myöskin neuvoston sekä komission edustajat, jotka ovat tulleet meidän vieraaksemme. Ja tietenkin kaikki parlamentin jäsenet ja muut henkilöt, jotka webstreamingin kautta seuraavat tätä istuntoamme. Toivottavasti myös ulkopuolelta sankoin joukoin tätä istuntaa on lähdetty seuraamaan. Kuten sanottu, myös internetin välityksellä tätä kokousta voi seurata. Olette saaneet parlamentaaristen valtuuskuntien jäsenten nimeämislistat. Tänään